Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tähän talousarvion valvontavaliokunnan iltapäiväsessioon. Minä toivotan tervetulleeksi Kevin Cardiffin, jonka on nimittäin Irlannin viranomainen tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaaksi. Me olemme kuulleet aamulla jo ehdokkaita. Sama menettely joka kerta. Ehdokas puhuu viitisen minuuttia, sen jälkeen puhuu esittelijä ja tämän jälkeen jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Jos teille sopii tämä menettely, niin ehdotan, että annan puheenvuoron herra Cardiffille noin viideksi minuutiksi. Meillä on tähän käytössä nyt 40 minuuttia hänen kanssaan. Kiitos. Um, Kiitoksia. The the Irish government's now. Minä olen Kevin Cardiff. Olen Irlantin, Irlannin hallituksen ehdokas tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Olen iloinen, että voin esitellä teille keissiä ja vastaa kysymykseen. Tämä on varmasti kiinnostavin työhaastattelu, mikä minulla on koskaan tullut vastaan. Täällä minulla on CV, pidän johdannon lyhyenä. Kortuksen suhteen 79 heti lukioon kävin Seattleissa Washingtonin yliopistossa. Minulla oli tällainen urheilustipendi. Valmistuin 83 historiasta ja psykologiasta. Myöhemmin opiskelin University College Dublinissa osa-aikapohjalta ja tein kandidaatin tutkinnon ja graduni aiheena on tasa-arvo Irlannin valtiohallinnossa. Urani suhteen virkamiehenä meillä oli kaksi rataa. Toinen liittyi rahoitussektoriin ja rahoitusmarkkinoihin. Ja toinen rata oli organisatorinen ja henkilöstöresurssit. Joten työmarkkinasuhteet ja Äh, virkamiesten palkat, äh, tiedonvapaus, etiikka myöhemmin ja sitten julkisten menojen valvonta. Ja kolmas ura tuli myöhemmin, kun minut nimitettiin veropolitiikan johtajaksi joksikin aikaan. Ja sinä aikana olin Irlannin suurimmassa veromenojen arviointiprojektissa, joka varmasti on hyödyllinen toimistamme kannalta. Kun 2008 rahoituskriisi laajeni, olin rahoituspalveluosaston johtaja. Ja ottaen huomioon, mitä muussa, mulla vastuualueella tapahtui. Ja silloin pääsihteeri pyysi minua keskittymään erityisesti rahoituskriisiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Minä tein niin, kunnes hallitus nimitti minut 2010 pääsihteeriksi. Kuten tiedätte, Irlanti on käynyt taloudellista taistelua viimeiset kolme neljä vuotta. Olemme kamppailleet vakauden ja talouden kontrollin kanssa. Kriisi on valtava. Olen ollut monien keskustelujen ytimessä, jotka liittyvät minun uh, panokseen. Minun panosta ministerit ja muutkin instituutit, jotka ovat mukana, ovat arvostaneet. Irlanti on käyttänyt kaikkia resursseja tähän kysymykseen. Ja voidaan sanoa, että kollakin alueella taloudella ja finanssipuolella Irlannin talous on nyt toipumassa. Ja kun meitä arvioidaan, niin voidaan katsoa, että Irlanti viranomaiset kansalaiset tulevat voittamaan kriisin. Kun Tysha pyysi, eli pääministeri pyysi että hyväksyisin nimityksen tähän tilintarkastustoimistoimeen. Minä koen tässä kunnia. Kunnia minulle ja kunnia organisaatiolle, jossa olin töissä. Koen, että minulla on annettavaa, mutta teidän se arvioitava, minulla on runsaasti kokemusta, ei ainoastaan pitkäaikaisesta julkisen sektorin palveluksissa olemisesta. Mä olin, olin myös kolme neljä vuotta ää, äärimmäisen stressin alla. Se oli erittäin opettavainen kokemus, voin vakuuttaa kun Eurooppa ponnistelee nykyongelmien kanssa, niin voipa olla, että Irlanti, ikävä kyllä jossakin tavassa voi tarjota vähän kokemusta ja näkemyksiä siitä, miten vaikeissa oloissa pärjätään ja mielelläni näitä oivalluksia tarjoan tilintarkastustuomioistuimelle. Kiitoksia oikein kovasti. Ja niin kuin sanoin, seuraavaksi puhuu esittelijä. Olkaa hyvä. Sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää herra Cardiffia tästä alustuksesta. Me olemme lukeneet hänen asioluetteloansa. Hän on palvellut julkissa valtionhallintoa koko ikänsä ja tosiaankin hänen hallituksensa on ollut kriisitilanteessa ja täällä on sellaisia tekijöitä, jotka eh, ovat teille etuna henkilökohtaisesti ja varmasti monet ovat huolissaan tässä paristakin kohtaa. Ensinnäkin tämä kriisi, johon viittasitte Irlannissa ja sitten eh, kysyisin teiltä varsinkin eh, sellaisesta käskyketjusta, joka on vallinnut tässä talouskriisin vallitessa – usein syytetään poliitikkoja eikä niinkään virkamiehiä, mutta teidän tapauksessanne, kun teidät nimitettiin tällaisella hetkellä, niin voisitte kertoa meille yksityiskohtaisemmin tästä ikään kuin ketjusta ja niistä asioista, jotka on viety päätökseen parlamentissa ja eri päätöksistä Oletteko te ollut näistä vastuussa? Ja haluaisin tietää toisesta asiasta, joka on meitä huolestuttanut, on tullut esiin aivan viime päivinä. Ja kyseessä on tilanne, mm, sanoisin, että siinä on ollut kaksoistilinpitoa kahdessakin virastossa ajatellen Irlannin velkaa, eli on ollut näissä virastoissa ongelmia ja on jossakin vaiheessa ollut kaksoiskirjanpitoa tästä velasta. Ja se on tullut tosiaan virheellisesti kirjanpitoon Tiettyä polimeikia on syntynyt siitä, olisiko pitänyt, teidän pitänyt olla nimenomaan tietoinen tästä. Ja tästä syystä kysyisin uudestaan tästä käskyketjusta, että olitteko tietoinen tästä velkatilanteesta. Te itse olitte vastaavassa parlamentin valiokunnassa kuultavana. Minä haluaisin tietää nyt, olisiko teillä annettavana selvennyksiä näistä näkökohdista, miten te olette olleet mukaan, ollut mukana tässä tilanteessa. Kiitoksia. Mr. Cardiff. Herra Cardiff, olkaa hyvä. Thank you, Um. Kiitos puheenjohtaja. Minä, kun olen osallistunut pankkikysymyksiin ja kiistanalaisuuteen nimityksessä. Ihmiset, jotka tehdään, niin tuntevat, konnettavat sitä. Ja panostani niin arvostan paljon, mitä pankkikriisiin tulee spesifisti ja kuka oli missäkin. Irlannissa keskitytään erityisesti syyskuun 2008, jolloin kriisi räjähti, ainakin suuren yleisen tietoon. Olin äh, valtiovarainministeriön pankkiosaston osaston johtaja. Raportoin pääsihteerille, ministerille ja hallitukselle. Irlannissa painetaan erityisesti erästä yötä, jolloin pank- valtiomme pankkitakuun olin hallituksen neuvonantaja tuona iltana pomoni osaston pääsihteerin kanssa ja ministerin kanssa. Sillä on neuvonantaja, keskuspankin johtaja ja rahoitusvalvonnan johtaja, öö, myöskin yleinen syyttäjä. Aktiivisesti otin osaa tuohon keskusteluun. Tämän näkökantani erittäin selkeäksi jotta tietää, se, mitä minun näkökulmani olivat. Tässä oma panos on sekä henkilökohtainen että institutionaalinen. Ja siinä missään pysähdytään ja sanotaan, että mitä minun täytyy antaa nyt valtiovarainministeriön näkemys tai toimijoelimen instituution näkemys aidossa kriisissä ja yksilön on annettava tehtävä kantansa selväksi. Ja tein sen tuonne yönä. Olin myös mukana siinä valmistelussa, jotta Irlanti olisi valmis kriisiin. Minä minun tiimini kykenyt ottamaan pari kolmekin lainsäädäntöpakettia päätöksen jälkeen. Meillä oli laatikossa erilaista lainsäädäntöä. Meillä oli suunnitelmia pankkien kansallistamiseksi takuita varten, Iso-Britannian tyyppiseen vastaavien ja vastattavien vaihtoon. Parlamentilla oli erilaisia vaihtoehtoja. Minun tehtäväni oli tarjota näitä vaihtoehtoja. Tämä ei merkitse, kaikki olisi tapahtunut suurella kiireellä. Jälkikäteen olisi ollut parempi, jos eltäisi toimittu niin nopeasti. Toisaalta täytyy sanoa, että viikkojen sisällä Lehmanin oli tapahtunut Fortispankin tapahtumat Euroopassa samana päivänä, uh, Royal Bank of Scotland Isossa-Britanniassa. Tuossa tilanteessa ei tot... toimia hitaasti. Tänä keskustelu oli rauhallinen. Ja hallitus, ää, ministeri Tishak, pääministeri tekevät tämän päätöksen. Olen julkisesti sanonut iloisessa järjestelmässä, virkamiehet eivät ministereitä kritikoi, mutta olen julkisesti sanonut, että on täysin totta, että meillä oli ainakin vaara, että kansalaiset menisivät pankkeihin ja työpaikoille seuraavalla viikolla ilman, että käteistä olisi ollut tarjolla. Sen täytyy poht- tehdä päätöksiä, jotka luovat aikaa ja tilaa työllemme ja suojelevat kansalaisia ja muissa osissa tartunnalta katastrofilta. Um, on the double counting issue, um, well that's like... Mitä tähän tulee tähän kaksinkertaiseen kirjanpitoon, tässä minä olen se hallinnollisen pyramidin johdossa, joka on vastuussa. En täysin, koska kansallinen tilastohallinta on myös mukana. vastuullisena viranomaisena täytyy sanoa, että se oli minun organisaatio minun vastuulla. Irlantilaisetkin tätä seuraavaa, että täytyy sanoa, että kenenkään kätestä ei ole hukattu. Raha ei ole kadonnut. Se kävi niin, että transaktio kirjattiin kahdella tavalla – ää, laina, jonka meidän asuntoministeriö teki, oli, me kirjattiin ikään kuin se oli tehty markkinoilta, mutta se itse asiassa tehtiin valtiovarainministeriöltä. Tätä ei kirjattu oikein, vaan se kirjattiin tuplana. Pääsin pari, selville siitä parissa tunnissa. Parissa tunnissa Suuri yleensä sai tietää siitä. Heti kun sain sitä selville, ministeri julkisti tiedon ja aloitimme heti siitä, miten näin kävi. Meillä on hallinnon arviointi käynnissä ja meillä on ulkoinen arvio. Meidän järjestelmää arvioidaan ulkoisesti. Tämä kuulostaa heikolta. Niin me aina teemme me arvioimme asiat niin, että näin ei käy niin, mutta no, tämä ei ole klisee. Niin pitää tehdä. Kun no, tällaisia asioita tapahtuu, ne pitää annonsoida nopeasti, käsitellä nopeasti. Omasta mielestä olen iloinen, että tällaista virhettä ei tois, tapahdu. Ja sitten tileistä vastuussa olevana viranomaisena minun tehtävään pitää huolta, että virheitä ei tapahtuisi tulevaisuudessa kysyt, missä tässä rakenteessa tämä tapahtuu. En halua väistellä. On yksilöitä, joiden joka maine ja ura on pelissä, ja kun arvio täällä käyty läpi, ja jos arvion jälkeen ihmisitä, ihmisiä pannaan vastuuseen, niin sitä näkökulmasta en, en voi sanoa kuka muu olisi vastuussa tässä vaiheessa, paitsi minä. Thank you. Kiitoksia. Ja seuraavaksi jäsenet, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Ensimmäiseksi listalla Ingeborg Gressle. Vielen Dank. Paljon kiitoksia, herra Cardiff. Teidän selkänne takana on tapahtunut aikamoista lobbausta. Me olemme saaneet hyvin paljon sähköposteja Irlannista Minulle tuodaan nyt vielä asiakirjat, unohdin ne toimistoon. En ole koskaan kokenut sitä, että niin monet jäsenvaltion kansalaiset ovat kääntyneet puoleemme että, ja sanovat, että tehkää kaikkenne, mutta älkää nimittäkö häntä. Ja he ovat perustelleet tämän useilla argumenteilla ihan faktoihin perustuen, mitä meidän pitäisi kirjoittaa ja sanoa kansalaisille, jos me nimitämme teidät? Se on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni on, että tilintarkastustuomioistuin äm, jäsenenä sanoitte, että tulette hyödyntämään niitä oppia, joita olette saaneet Irlannin talouskriisistä. Mitä oppeja ne ovat? Se olisi meistä tärkeää. Ja kolmas asia, teidän pätevyyksistänne Irlannin hallitus, jossa olitte mukana, edellinen hallitus, se on saanut kovan rangaistuksen. Monet menettivät sieltä työpaikkansa. Se joutui lähtemään. Nyt on tällainen eh, riippumaton lautakunta, joka antaa 50 eh, suositusta siitä, miten eh, rahoituskriisiä hallinnoitiin Irlannissa. Nämä 50 suositusta koskevat teidän tehtävänne. Tehän olitte vastuussa vai olitteko te se, joka teki mitä sanottiin? Tehän olitte koko asiassa pomona ja minä haluaisin mielelläni tietää teidän mielipiteenne tästä asiasta. Ei kaikista kysymyksistä, mutta niistä kysymyksistä, joissa ähm, nousee esiin, että teidän organisaationne epäonnistui. Te olette meille erittäin tärkeä ehdokas, koska kaikki äh, euromaat maksavat ähm, Irlannin pelastuspakettia, joten mehän maksamme tässä muodossa myös Irlannin virheistä kuka siitä sitten on oikein vastuussa. Haluaisin kuulla muutaman nimen. Ja tämän organisaation epäonnistuminen on asia, joka nousi tämän Wrightin mietinnön yhteydessä kyllä minulle esiin. Thank you, Herra Cardiff. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Varmasti on ollut paljon sähköpostia ja eh, minä en itse ole eh, pystynyt eh, tähän puuttumaan. Tämä on sellaista painetta, jota syntyy. Voin vain selittää tämän sanomalla, että tässä vaiheessa nyt on paljon turhautumista Irlannissa – siitä, eh, millainen tämä kriisi on ollut. Irlantilaiset ovat hyvin päättäväisiä. He haluavat hoitaa asiat kunnolla, mutta totta kai he ovat turhautuneita siitä, että heidän täytyy hoitaa tämä asia. Ja tällä hetkellä ei ole paljonkaan virkamiehiä jäljellä, jotka olivat tuossa vaiheessa vallassa ja mukana näissä tehtävissä. Kysymys on, kuuluu siis, minkä tähden minä olen jäljellä? Minä teen aina parhaani, se on minun velvollisuuteni. Minulla ei ole minkään näköistä tunnetta, että olisin pettänyt ketään missään vaiheessa, koska olen aina tehnyt parhaani, mutta tämä ei riitä välttämättä tuomioistuimelle tai suurelle yleisölle jos halutaan äh, todistusaineistoa, äh, ainoa mitä voin tässä äh, sanoa on se, että minut nimitettiin kesken kriisiä 2010 mm, pääsihteeriksi ja silloin kun siellä vapaa paikka avautui ja tarvittiin henkilöä hoitamaan näitä valtavia paineita, joita on. Hallitus päätti nimittää minut tuossa vaiheessa ja siihen mennessä he tunsivat läpikotaisin työ, niin heillä oli mahdollisuus valita joku muu. Ja minut äh, valittiin tehtävään. Ja sitten tietenkin, kun äh, uusi hallitus tulee, on aina uusia mahdollisuuksia äh, siirrellä virkamiehiä, mutta sen sijaan minulle annettiin tehtäviä. Nyt kun uusi hallitus tuli, sain tehtäväksi järjestää uudelleen oma osastoni. Minä olen ollut siis kahdessa ministeriössä kahden eri puolueen aikana. Ja minä, olin, minä edustin jatkuvuutta hyvin vaikeassa vaiheessa, jossa hallitus vaihtuu toiseksi, mutta toisaalta myös jatkuvuutta EU-ohjelmissa ja vastaavissa. Ja nyt minut on nimittänyt hallitus tilintarkastustuomioistuimeen ja sanoisin, että meille puhutaan tästä, näistä huolista joka päivä. Niin, että miten Irlanti voi edesauttaa Euroopan tilannetta. Tämä on hyvin tärkeä tehtävä EU:ssa. Minua ei olisi tähän nimitetty, ellei minua olisi pidetty siihen sopivana voin varmasti sanoa niille, ne, jotka, niin, ne, jotka ovat arvioineet minua, ovat myönteisesti arvioineet yleensä. Ja tietenkin kriisin aikana voidaan tehdä virheitä. Ja sanoisin, että kun puhumme minun organisaatiostani, minulla on valtavan hyviä kollegoja, jotka ovat tehneet erinomaista työtä. Ja nyt kun katsotaan, mitä ollaan voitu ottaa opiksi jos minä olen tehnyt virheitä, olen useita myöntänytkin, mutta sanoisin, että ongelmana on se, että tarpeeksi nopeasti ei saa otetta asioista. Ja e, yleensä syitä, syyt ovat hyvin hankalia. Ne tehdään, e, toimitaan sillä tavoin, että e, kriisi saattaa pahentua ja silloin kun otetaan lisää väkeä töihin, silloin tulee aivan ilmiselväksi, että valmistaudutaan kriisiin ja sitten se saattaa pahentaa asiaa. Irlannissa me yritämme tehdä leikkauksia julkisella sektorilla, mutta miten sitten toimitaan tämän tilanteen kanssa? Joskus täytyy vain sanoa, että otetaan riski ja mennään eteenpäin nopeammin. Ja tämä on käsittääkseni se, mitä voidaan ottaa opiksi, ei ainoastaan Irlannissa, vaan myös Euroopassa. Ja sitten tämä, tämä Raitin mietintö, se, se tilattiin vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun minä minut nimitettiin. Minä itse olin mukana sitä tilaamassa. En muista paljonko siinä oli suosituksia. Tarkoituksena oli se, että yritettäisiin oppia siitä, mitä olemme käyneet läpi ja rakentaa parempi ministeriö tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos oikein kovasti. Tällä hetkellä minulla on kuusi, seitsemän, kahdeksan kysymystä. Niitä tulee lisää koko ajan. Tällä hetkellä siis kahdeksan puhujalistalla ja minä ehdottaisin, että otetaan nämä kolmen kysymyksen ryhmissä. Jokainen esittää kahden minuutin kysymyksen. Sen jälkeen herra Cardiff vastaa niihin kolme minuuttia. Ja toivottavasti kaikki saavat mahdollisuuden puhua. Ensimmäiseksi herra Gaia. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Cardiff, haluaisin toistaa kollega Gresslen kysymyksen toisin sanoin ja kärjistää sitä hieman. Oliko teillä henkilökohtainen tai toimielimellinen vastuu Irlannin pankkikriisissä? Ja toiseksi tämä asiakirja, joka meillä on edessämme teistä, siinä puhutaan kyselyistä, tai te puhutte tässä asiakirjassa, kun olette vastannut näihin kysymyksiin, jotka esittelijämme teille on esittänyt siitä, että te olette tulleet kuulleksi Irlannin parlamentissa. Kertovatko tämän kuulemisen tulokset tai kertomukset, joita olemme lukeneet tiedotusvälineistä, niin kertovatko ne sitä, että teillä on henkilökohtainen vastuu tässä pankkikriisissä? Miss, sorry, Mrs. Excuse me. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Childers. Yes. Kiitos. Haluaisin esittää kaksi kysymystä, jotka ovat ehkä y- y- yhteydessä. Cardiff. Miksi teidän mielestä teidät nimitettiin tähän tehtävään? Ja toisekseen, Minkälaisena tehtävänä tämä näette? Helpona tai vaikeana? Sanoit, että tämä oli läpihuoto, tämä olisi läpihuotojuttu. Kääntäjille kertokaa, että sanakirjan mukaan se on ää, helppoa englanninkielistä ja lastenleikkiä englannin ja amerikkalaisessa sanakirjassa. Herra Senegal. Tack. Kiitos puheenjohtaja. Minullakin on kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys minä ymmärrän, että, että kolme kertaa elokuun 2010 jälkeen on tässä kom- komentoketjussa ollut virheitä, jolloin te tällä saaneet relevanttia tietoa. Syytetäänkö tätä siitä, tätä, tästä, tätä, avustajat, ovatko antaneet väärää tietoa, vai onko tässä instituutiossanne väärä kulttuuri siinä, jossa teillä on ollut keskeinen rooli. Toinen kysymys kumpuu paljon siitä, että Tanskassa on, käytettiin tämän sanaa katastrofi Lehman Brothersin suhteen. Voidaan keskustella siitä, oliko se katastrofi. Mikä on luonnon katastrofi? Se ei ollut, sillä se oli ennustettava. Kun on liikaa huonoja lainoja, niin kriisiä jossain vaiheessa koittaa. Sehän on aika ennustettavaa. Voinkin kysyä. Teillä on ollut keskeinen asema valtiovarainministeriössä 2006 lähtien. Miten te selittäisitte tämän kriisin taustan Ilanissa? Me tätä ymmärrystä tälle hienolle työlle, että olette tehneet kriisin ää, alettua. Mutta ennen kriisin alku oli valtavasti varoitusmerkkejä taloudessa. Ja miten, varmaankin valtiovarainministeriössä on tehty arvioita. Minkälaisia arvioita 2006 kriisin alkuun on tehty, jos te voisitte kertoa meille tänään? Mr. Cardiff, could you... Herra Cardiff, voisitteko yrittää vastata kolmessa minuutissa? Thank you. Yeah, I, I've rehearsed this in my mind. Minä eh, mietin tätä eh, mielessäni, kun eh, tiesin, että minun pitäisi puhua hyvin lyhyesti. Mitä tulee näihin syytöksiin toimielintasolla, ehkä se kuulostaa helpolta, mutta pankkikriisi ja Irlannin talouskriisi yleensäkin se johtui rahoituslaitosten äh, lainaustoiminnasta siitä, ettei ollut näkemystä äh, sääntelylaitoksessa ja kyse myös oli siitä, äh, että miten asiat hoidettiin, kun kriisi meni eteenpäin ja miten sen kokonaissuuruus ymmärrettiin ensi vaiheessa minä en ollut mukana missään pankkijärjestelmissä enkä sääntelyjärjestelmissä. En ollut, en ollut missään nimessä keskuspankin johtokunnassa. Minä olin ensimmäisen vaiheen 2000 vuonna mukana laatimassa lainsäädäntöä, joka, jossa laadittiin lainsäädäntöpuitteet, mutta nyt nämä, nämä mahdollisuudet sääntelyjärjestelmässä eivät, tai lainsäädäntö itsessään ei onnistunut, on väitetty. Ja sitten kolmanneksi kriisin ymmärtäminen, kun se meni eteenpäin. Minun on sanottava, että me todellakaan ennakoineet tällaista laajamittaista kriisiä etukäteen 2008 syyskuussa. Nämä menetykset olivat, tappiot olivat jo selviö. Paljon työntä, työtä tehtiin 2008 syyskuussa Irlannissa pankkien osalta ja silloin vielä ei näkynyt missä määrin äh, tämä ongelma oli suuri tai miten suuri se oli. Nämä tappiot perustuivat omaisuuden eh, hintoihin, kiinteistöhintoihin ja eh, kyse oli siitä, että oli mahdotonta arvioida näitä ongelmia, joita tulee eteen, joten tosiaan minä ymmärrän, mitä tässä sanotaan Lehman Brothers eh, ja muut eh, ne olivat ennakoitavissa, niin eh, jos näin oli, niin minkä tähden sitten tätä tapahtui niin monessa paikassa, niin nopeasti. Ei se ollut niin nopea ennustaa tai helppo ennustaa kuin se vaikuttaa jälkeenpäin valtiovarainministeriöt ja eh, muut tekevät päätöksiä siltä pohjalta, mitä eh, tapahtuu mahdollisesti, mutta siellä on paljon riskejä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja 2007-2008 eh, budjeteissa esimerkiksi me listasimme kaikki riskit, joita oli olemassa, emmekä odottaneet, että nämä kaikki kuusi merkittävintä riskiä tulisivat eteemme. Ja valtiovarainministeriössä ennen kriisiä. Uskoisin, että kertomukset osoittavat, että valtiovarainministeriö puhui tästä ylikuumenemisen vaarasta, mutta mitä tulee hallitukseen, me sanoimme, että, että on ylikuumenemisen vaara, joten on vaikea sanoa, missä oli käännekohta ja miten, miten suureksi tämä olisi kasvava tämä kriisi. Katastrofilta se ei näyttänyt missään vaiheessa. Ja sitten edustaja Childers, anteeksi nyt vaan, hallitus nimitti minut, tai nimi, nimitti minut tähän tehtävään tilintarkastustuomioistuimeen ja uskoisin, että he haluavat varmistua siitä, että Irlanti on kunnolla edustuttuna Euroopassa ja Irlannin panos niin, että nimitetään yksilöitä näihin tehtäviin. Irlannin panos on vahva. Tämän lisäksi minulla ei ole mitään käsitystä, mitä tapahtuu ministerien ja päättäjien päässä, mutta kaksi päivää myöhemmin nimityksen jälkeen spekuloitiin jo lehdissä, että mitä tässä on, mutta se ei ollut minun reaktioni. Te kysyitte tästä, miten kuvailisin tehtävää Sanoin vain, että verrattuna eh, tähän neljän vuoden eh, pelkkään taisteluun eh, siinä yksikin virhe maksaa miljardeja ja miljardeja. Verrattuna siihen minun mielestäni ehkä mikä tahansa työ olisi helpompi. Ei se ollut viittaus siihen, että tilintarkastustuomioistuimen tehtävä olisi helppo. Okei, okay. Hyvä. Me menemmekin sitten seuraavaan kysymyskierrokseen. Ensimmäiseksi herra Clark. Uh, thank you, President. Kiitos. Johns Clark Midlandista. Olen Andreasenin tilalla, Marta Andreasenin tilalla, joka ei päässyt tänne. Cardiff, kun te olitte Irlannin valtiovarainministerin osaston pääsihteeri, te olitte vastuussa 3,6 miljardin valvonnan. Itse asiassa se oli 1,3 kahdeksasta miljardista, josta kaksi valtion virastoa oli vastassa toisella. Kyseessä ei ollut velkaa. Ja hallitus taas katsoo tätä velaksi. Sitten kun olette viranomainen, te takasitte kaikki talletukset sataprosenttisesti, joka vei maan konkurssiin ja pani teidät sitten hakemaan apua Euroopalta. Miksi joku ajattelisi, että olisitte hyvä tilintarkastaja, mutta itse ymmärrätte, että ymmärrätte miljoonia vuosia seuraavana vuonna, kun teidän maamiehenne kärsivät leikkauksista ja niistä veloista ja varojen väärinkäytöstä, josta te itse olette syyllinen. Kiitos, herra Kelly. Mr. Chairman, and firstly, thanks. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegalleni, että äh, minulle sanottiin, että saan esittää kysymyksen, en tiennyt äh, saanko. Halusin vielä palata vastuullisuuteen ja äh, tämä vastaus niihin kysymyksiin, joita herra Cardiff antoi, kun hän haki tähän virkaan. Hän sanoi, että Äh, johtajien avoimuus ja vastuullisuus on äh, avainkysymys. Mitä tulee näin 36, 3,6 miljardiin? Tarkoittaako tämä, että vastuu tehdyistä virheistä siirtyy äh, hierarkiassa alaspäin häntä alempana oleville johtajille? Ja tarkoittaako se sitä, että ne siirtyvät automaattisesti pääsihteerille ja erityisesti ja erityisesti öö, pääministeri, joka ei hyväksy vastuuta pääsihteeritasolla virheille sen sijaan, että hän jakaisi sen alaspäin eri johtajille. Eli siis jos on virhe tehty, niin kuka, kenen siitä kuuluisi olla vastuussa erityisesti ja tulee hänen vastauksensa, kun hän tämän, tätä työtä hakkiessaan vastasi kysymykseen, että johtajien avoimuus ja vastuullisuus on avainkysymys. Mitä hän sillä tarkoittaa? Herra Odi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minua eh, harmistuttaa kovasti, koska eh, tässä meillä on eh, kysymys-vastaussessio. Ja minä en ole varma siitä, että nyt nämä asiakirjat, joita me olemme saaneet ja nämä keskustelut, en ole varma, riittävätkö ne valiokunnalle, jotta voisimme tosiaan tietoisena tehdä päätöksen äänestyksessä. Minä haluaisin äh, kysyä Hella Cardiffilta äh, sopimuksesta. Siinä sanotaan, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenen pitää äh, olla kuulunut oman jäsenvaltionsa tilintarkastustuomioistuimeen. Te ette näin ole. Tai sitten tilintarkastuksessa erityinen pätevyys. Te itse olette ollut valtiovarainministeriön pääsihteeri, joka on merkittävä tehtävä Irlannissa, mutta emme oikein näe ansioluettelossanne mm, mitä näkökohtia päte, on teitä pätevöittämässä. Voisitteko kertoa meille tästä tarkemmin, jotta voisimme äänestää myönteisesti. Kyse on tästä epävarmuuden tilasta. Jos nyt vertaan tätä sähköpostien määrää tähän kyselylomakkeeseen, pääsihteeristö tai sihteeristöhän on lähettänyt kyselylomakkeen. Siinä on aivan nämä tyypilliset kysymykset ja vastaukset näihin. Ja tämä kuuleminen, minusta se ei äh, vaikuta nyt riittävältä. Ja eikö meidän pitäisi nyt sitten näiden kaikkien kysymysten jälkeen ja kansalaisten kysymysten jälkeen, koska äh, mehän olemme kansan edustajina täällä, äh, voitaisiin esittää ehkä poliittisempi ja teknisempi kyselylomake, johon vastaatte kirjallisesti, jotta tietäisimme tarkalleen, mistä on kyse. Minä olen aivan vastuussa tästä. Jos virheitä on ollut, sanon usein lapsilleni, että ei, ei mitään voi tehdä, ellei virheitä voi hyväksyä. Ei niitä ole ollut pelkästään Irlannissa ja Kreikassa. Minä en kuitenkaan hyväksy sitä, että meitä johdatetaan virheeseen, mutta meidän pitää tietää, kenen kanssa olemme puheissa. Me olemme saaneet tänne ehdokkaita muista maista, joista oli sellainen vaikutelma, että ei, he eivät puhu totta on ollut vaikeita äänestyksiä. Ja tosiaankin minä haluaisin kovasti, että saisimme toisen kysymyspaketin vielä ja vastaisitte kaikkiin teknisiin kysymyksiin, joita tuli kansalaisilta kirjallisesti, koska tältä pohjalta minun on hyvin vaikea muodostaa kantaani. Herra Cardiff, voisitteko yrittää vastata tähän kolmessa minuutissa? I'll do my very best, Chairman. Teenpä parhaani puheenjohtaja. mitä tähän äh, väärään tilitietoon tulee herra Clark. Olen vastannut tähän en ole asemassa kertoa täsmälleen, mitä olen hallitukselle selittänyt. Annoin hallitukselle use, annamme hallitukselle useampia vaihtoehtoja. Mitään 100 prosentin blanko ei annettu. Se oli erittäin laaja takuu. Muita vaihtoehtoja oli ja ministerille kerrottiin, relevanteimmille ministerille kerrottiin vaihtoehtoja hyvät ja huonot puolet. Suoraan sanoen, en hyväksy sitä, että johdatin Irlannin kansaa konkurssiin. Enkä ollut se on ainoa ihminen, joka neuvonantoi hallitusta Sneiltana. Mitä sanoi, että pääministerin suuntaan äh, äh, kulkee kunniasta, pyllisetään alaspäin, ei se aina niin mene. Olen aina pyrkinyt siihen, että en moiti ketään muuta kuin itseni. Meillä on nyt ta- äh, tarkistuskäynnissä ja pyrin välttämään tilannetta, jossa enää voi olla niin, että työtaakkamme alla, joku yksilö teki esimerkiksi voimakkaan stressin alla tai niukkaan stressien, äh, resurssien äh, tilanteessa tehnyt virheen. Äh, Irlannin viranomaisten palkoista on sanottu, että ne ovat korkeat, että minun ja pääministerin Tishahin palkat ovat korkeita, mutta kaksi kertaa pääministeri on leikannut palkkaansa ja kaksi kertaa olen leikannut omaa, niin en ole koskaan saanut enempää palkkaa kuin pääministeri. Mitä transparenssiin ja tilivalveluseteen tulee? Kysymys on seurattavuudesta. Se leikkaa tämän alaisten syttelyn kanssa. Jos minä kerron, mitä virhe tapahtui, se, vaikuttaisi sille, että olen sitä mieltä, että virhe on jossain muualla. Olen pyrkinyt keskustelemaan tästä rehellisesti keskustelemaan parlamentin valiokuntien kanssa hyvin nopeasti tapahtumien jälkeen selittääkseni asiat mahdollisimman hyvin. Herra Odin kysymyksiin lisäkyselyistä. Päätös on yksin valiokunnan tehtävä. Tulkikaa te sanaa totuudellisuus. Tuskinpa kukaan totuudellisen yrittää olla kuin minä. Ja yleensä onnistun, luulakseni. Kiitoksia onnittelut. Tasan kolme minuuttia puheenvuoro. Ja seuraavat kolme kysyjää. Ensimmäiseksi herra De Rossa. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Tervetuloa herra Cardiff tähän tämänpäiväiseen kuulemiseen. Minun on sanottava aivan aluksi, että olen tyytyväinen siitä, että Irlannin hallitus on tarjoamassa näin pätevää henkilöä tähän tehtävään. Minä olen jo pitkän aikaa kollegoideni kanssa sanonut, että meidän täytyy antaa panoksemme Eurooppaan ja sillä tavoin, että meillä on hyvin laadukkaita ja päteviä henkilöitä tehtävissä. Ja tässä tapauksessa minua on ainakin kuultu. Ja näin on esitetty herra Cardiffia tähän tehtävään. Hyvin avoimesti vastaatte näihin kysymyksiin täällä tänään. Olen vaikuttunut siitä ja minun mielestäni kehottaisin kyllä nyt, että jäsenet eivät kiinnitä liikaa huomiota näihin sähköposteihin, jotka perustuvat puoluepoliittisiin kysymyksiin ennemmin kuin faktoihin ja pätevyyteen, koska me haluamme nyt varmistua siitä, että henkilö, joka nimitetään, hän on pätevä ja ehy, riippumaton mutta erityinen kysymys vielä. Haluaisin kuulla teiltä pankkikriisikysymyksistä. Voisitteko varmistaa minulle, että Hanarin kertomus osoitti, että pankkikriisi Irlannissa johtui järjestelmäongelmista ja siitä, millä tavoin sääntely ei ollut kunnollinen. Keskuspankin sääntelyjärjestelmä liittyy tähän samoin kuin varainhoidon valvojaa ei käytetty riittävästi. Siinä oli hyvin paljon samantyyppisiä ongelmia koko Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja kaikki liittyy tähän lähestymistapaan rahoituspalveluihin. Kiitoksia. Rouva Harkin. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Cardiffin tänne. Minä tulen tänne täysin avoimin mielin. Ja äh, toistan Pronsas de Rossan äh, sanoja. Tähän mennessä olette olleet varsin rehellinen ja avoin. Eh, te tässä äh, pese käsiänne kuten Pontius Pilatus. Ja yksi kommentti pankkitakuista, mitä ikinä neuvoja otettiin ja mikä ikinä päätös tehtiin. Sitten kun ne päätös tehtiin ja sanottiin, että pitäisi perua päätös, eri toimielimet, myöskin EKP ja ulkoiset voimat varmistivat, että mitään äm, U-käännöstä ei voitu tehdä. Tämä on pitkä tarina, mutta nyt kysymyksen ensinnäkin vastauksenne kysymykseen 10 sanoitte, että, ähm, äh, että voi, toimielimet ja kansalaiset voivat oppia äh, joten haluaisin kertoa, mitä olette, kysyä, mitä olette oppineet Iranin kriisissä ja miten aiotte käyttää sitä tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä. Sitten äh, tilintarkastustuomioistuin täytyy katsoa, onko Euroopan unionin budjettia toteutettu oikein ja että EU-määrärahoja on käytetty äh, äh, oikein ja moitettoman varanhoidon mukaisesti. Nyt näiden mielipiteiden jälkeen, mitä täällä on esitetty, miten vastaatte siihen, kun teiltä kysytään, että miten teidän hallituksenne harjoittiko se moitteetonta varainkäyttöä kriisin aikana Irlannissa. Ja jos minä haastatellisin jotakuta työpaikkaa varten, niin ensimmäinen kysymykseni hänelle olisi, että miksi uskotte, että te olette oikea henkilö tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, ja siksi kysyn sen teiltäkin. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan aluksi sanoisin, että uh, huolimatta julkisuudesta, jonka Cardiffin nimitys on saanut, tulen tänne ilman mitään elkeitä. Arvioin teidän esitystänne ja CV-tänne. Kysymykseni on, koskee parlamentin, tilintarkastustoimioistuimen ja kansallisten tarkastusvirastojen yhteistyötä. Miten sitä voisi parantaa? Ja mitä liittyy teidän velvollisuutenne raportoida parlamentille, erityisesti talousarvion valvontavaliokunnalle. Otetaan huomioon, että sopimusten mukaisesti tilintarkastustuomioistuimen on autettava parlamenttia äh, budjetin täytäntöönpanon suhteen. Kaksi äh, puheenvuoropyyntöä aivan viime hetkellä tuli, äh, mutta haluamme, että mahdollisimman moni saa puhua. Ehdottaisin, että Rova Gresle ja Rova Mäkines kumpikin kysyy kysymyksen korkeintaan yksi minuutti. Gresle ensimmäiseksi. Ich möchte... niin, minä haluaisin ottaa kantaan tilintarkastustuomioistuimen asiakirja vuodelta 2011 tämän kiisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista tilintarkastuksen Verotukseen ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen rooliin. Tässä asiakirjassa sanotaan, että tuomioistuimella ei ole valtuuksia näiden pelastuspakettien valvontaan, mutta haluaisin ne me olemme täysin samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa, koska meidän mielestämme tällainen tilintarkastustuomioistuimen rahoitusvalvonta on tarpeen. Näettekö te mitään eturistiriitaa tässä asiassa, mitä tulee teidän rooliinne Irlannissa? Rouva Mäkinen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulin myöhässä tänne kuulemiseen. Toivotan tervetulleeksi Cardiffin. Minä olin juuri yhteisen maatalouspolitiikan kuulemisessa ja minulla on käytännön kysymys. Joka kerta kun me puhumme valitsijoillemme ja maanviljelijöille. Siellä ollaan peloissaan, pelataan, pelätään tilintarkastajaa ja minä haluaisin kuulla teidän kommenttejanne siitä, miten suhteessa tähän maatalouspolitiikkaan me voisimme sallia, että tarkastajat olisivat joustavia, jotta voidaan ottaa huomioon ne olosuhteet, jotka vallitsevat kentällä, kun katsotaan niitä kriteereitä, joita asetamme täällä parlamentissa. Tämä on hyvin vakava kysymys. Nyt kun YMPtä uudistetaan, se on vielä kiistanalaisempi uskoisin, että tilintarkastustuomioistuimen pitäisi ymmärtää myös nämä vaatimukset. Kiitos. Kiitoksia. Herra Cardiff, voitte vastata tällä kertaa neljä, neljässä minuutissa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Radio kommenteistaan. Arvostan niitä. Tästä raportista, hän on lukenut sitä oikein. vaikka valvontaviranomaiset tekevät virheitä, ministeriöiden täytyy miettiä, mitä se heille merkitsee. Olemme kautta Euroopan viimeiset parikymmentä vuotta sitä, että valvontaviranomaiset ovat, olisivat itsenäisempiä, mutta toista palikkaa meillä ei ole oikein paikalla, eli se, että ymmärtäisimme, tekisimme, tekevätkö ne hyvää työtä. Tämä Irlannin itsenäinen valvontaviranomainen sai hyvän arvosanan, no, antaa talolle hyvän arvosanan. Miten me arvioimme äh, viran itsenäisiä valvontaviranomaisia? Ne ajattelivat, että ne toimivat hyvin, kun ne antavat tar- talouden terveystarkastuksen hyvät arvosanat. Meillä on nyt sellainen sääntö, että keskuspankin valvontatoimintaa täytyy ulkoisesti arvioida tasa, tasaisella pohjalla. Sitten kysymys hyvästä hallinnasta. Oletko hyvä ehdokas? En ole hyvä ehdokas ainoastaan siksi, että olen ostanut kriisinhallintakykyä, vaan siksi, että meillä on avoin, rehellinen lähestymistapa työhön olen työssäni niin ryhdikäs, en taivu paineen alla, en edes sähköpostivyöryjen alla. En lähde pakittamaan enkä mitään ää, äh, hämäräpolitiikkaa tiskinnalta hommia hoida, enkä valehtele. Uskaakseni olen erittäin rehellinen. Meillä on kokemusta ainakin yhden organisaation pyörittämistä ei ainoastaan kriisissä. Olen ollut myös vastuussa virkamiesten budjetoinnista. Meillä on hyvä käsitys julkisen sektorin virkamiesten tarjoamista eduista ja rajoitteista, mikä merkitsee, että olen hyvä tarkastamaan tilejä tältä alueelta. kysymys siitä, mikä olisi ti- miten tilintarkastustoimijoista ja parlamentin suhteen voisi parantaa. Gallagher kysyi tätä. minun teki vaikutuksen viime viikon vuosikertomuksen käsittely. Missä se oli hyvä tilanne? Sinä parlamentti ja tuomioistuin vaativat komissiota tilille. Ja komissio osoitti aloitteessa, että olla ponnistelee – parantamaan toimintaa auditoinnin kannalta ja sen suhteen, mikä parlamentti auditoinnissa kiinnostaa. Se sitä, että järjestelmä toimii. Kävin vähän sattumanvaraisesti näitä mietintöjä läpi ja kävin esimerkiksi Olafin raporttia vuodelta 2005 ja kävi ilmi, että tuomioistuimen raporttia parlamentin kiinnostus tähän raporttiin parantaa tilannetta. Ja sitten parlamentin rooliin tämä, on tämä arviointirooli. Yksi kertomus, joka luin, erässä tapauksessa näin tapahtuu usein, erään ohjelman tavoitteet eivät olleet riittävän hyvät, että tuloksia voitaisiin kunnolla auditoida. Me poliitikkona, tilintarkastajina, meidän täytyy olla tavoitteessa tarkka niin, että mielekäs auditointi on mahdollista. Uskon, että vaikka tuossa parlamentin kanssa on sellainen, että, että tuomioistuimen ja parlamentin jäsenten pitää paitsi virallisella tasolla myös epävirallisesti keskustelua, mutta ratkaisevaa on se, mitä auditoidaan. Mitä sitten stressitestikysymykseen ja finanssikriisiin laajemmin tulee? Olen juuri yrittänyt takarajana minuutilla. On tärkeää, että eurooppalainen suuri yleisön kannalta kysymys on oikein edustettuna ää, tässä auditoinnissa, vaikka tilintarkastus ei ole mukana kaikessa, mutta uudet sopimukset tarjoavat lisää toiminta-alaa tilintarkastustuomioistuimelle. Luultavasti vastasin kysymyksiin, mutta mitä maanviljelijän tulee, minä haluaisin, en haluaisi olla se ää, viljelijä, jonka karja joutuu sattumanvaraisen tarkastuksen kohdeksi, koska siellä olisi tilintarkastusistuin ja kaikki, kaikki muutkin Ja tärkeintä selkeät politiikkatavoitteet. Selkeät tavoitteet vastaanottajille. Jos tavoitteet eivät ole selkeitä, mutta ihmiset, jotka eivät tällaista paperityötä normaalisti tee, selkeät tavoitteet, selkeä paperi johtaa, selkeän paperityöhön johtaa parempiin tuloksiin. Kiitoksia. Pääsimme tämän osion päätökseen, mutta kuitenkin äh, vielä yhteenveto esittelijältä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kysymyksistä kollegoille ja tällä tavoin yritämme tehdä päätöstä tämän tyyppisissä kuulemisissa. Meillä on melko paljon nyt näkökohtia käytössämme jotta voimme arvioida verrattuna muihin ehdokkaisiin ja mitä tulee herra Cardiffiin, pankkikriisin osalta on teidänkin tiedettävä, että Irlannin järjestelmä siinä on riippumaton sääntelijä anglosaksinen järjestelmä, samoin kuin keskuspankki on riippumaton, eli eh, hyvin vaikea on arvioida eh, hallituksesta käsin tai valtiovarainministeriöstä käsin. Eh, ja me tosiaan tiedämme myös sen, miten vähän on haluttu aikoinaan säädellä pankkeja. Ja mitä tulee keskuspankkiin, sitä on juuri syytetty, siltä on pyydetty selvitystä komentoketjusta ja tästä tulee selväksi, että kyse oli järjestelmäongelmasta ja kyseessä olivat myös yksittäiset tahot. Siellä oli poliittisia vastuuhenkilöitä, ministeriöitä, jotka olivat tietenkin päässeet hallituksen äänestyksen kautta tekemään poliittisia päätöksiä. Ja lisäksi haluaisin kiinnittää huomiota näihin sähköposteisiin. En tiedä paljonko niitä on tullut. Niitä on tosiaankin tusinoittain. Ja on sanottu, että täällä ei pitäisi me pitäisi puuttua tähän. Täällä on lobattu hyvin suoraan jotakin jäsentä ja ehdokasta. Minun mielestäni tällaista ei voida hyväksyä, koska meidän pitää arvioida tätä asiaa kyseessä, oliko sitten kyseessä poliittinen kampanja tai ei, mutta varmasti muistatte, että täällä parlamentissa teitä on kysytty, että ollaanko nyt valmiita hyväksymään tämä rajallinen aika. Eli komissio, komissiosta sanottiin kyllä ja niinpä. Minä haluaisin myös, että tämän tyyppistä ongelmaa ei enää tule, koska Kyse on nimenomaan tästä ehdokkaasta, joka on osallistunut merkittävästi pankkikriisiin ilman, että hän olisi siitä vastuussa. Kyseessä on se, että hänellä olisi uudet tehtävät tilintarkastustuomioistuimessa. Kyse oli enemmänkin järjestelmäongelmista. Tässä Euroopan unioni yrittää rajoittaa tämän tyyppisiä katastrofeja ja niinpä ihmiset, jotka ovat olleet myrskyn silmissä, eivät välttämättä ole niiden myrskyjen aiheuttajia. Kiitoksia oikein paljon, herra Cardiff. Minä keskeytän kokouksen nyt muutamaksi minuutiksi, jotta seuraava ehdokas, Italian ehdokas, pääsee sisään. May I ask everybody to Nyt pyytäisin kaikkia palamaan istuimilleen ja jos haluatte keskustella, niin voitte sitten keskustella kahvilassa. Jälleen kerran pyytäisin, että siirrytte keskustelemaan muualle kuin täällä salissa. Then I open this. Nyt siis voin avata istunnon uudestaan ter- toivotan tervetulleeksi herra Pietro Ruson, Italian viranomaisten nimittämä ehdokas äh, tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, aivan kuten muidenkin äh, ehdokkaiden äh, kohdalla. Ensimmäiseksi Pietro Russon puheenvuoro, noin viisi minuuttia. Hän saa kertoa, minkä tähden hänestä tulisi tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Ja olkaapa hyvä. Signor Presidente. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri kunnia puhua täällä tänään teidän edessänne Italian ehdokkaana tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tehtävään. En aio tässä puheenvuorossani käsitellä uraani, koska te sen jo tunnette sen CVn kautta, joka teille on lähetetty. Mutta haluaisin kuitenkin korostaa, että ammatillisen urani aikana olen täysin palvellut tuomarina – ja syyttäjänä. Ja suurimman osan tästä ajasta olen toiminut tuomarina Italian tilintarkastustuomioistuimessa. Eli olen siis toiminut julkisten varojen ulkoisessa valvonnassa. Haluaisin nyt ennemminkin puhua tehtävästäni tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä ja niistä syistä, miksi olen vakuuttunut, että voin tuoda lisäarvoa tämän toimielimen työhön. Tietenkin olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät niihin tehtäviin, joita olen harjoittanut tähän päivään mennessä jos minut nimetetään tähän arvokkaaseen tehtävään, niin se tulee olemaan koko minun urani huippukohta. Tuomarina olen tehtävissäni tähän asti soveltanut lakia ja erityisesti mitä tulee tilintarkastustuomarin eh, työhön, olen valvonut julkisten varojen moitteetonta eh, varainkäyttöä hallinnon taholta – ja olen sillä tavoin tukenut sitä poliittista elintä, joka edustaa kansalaisia suoraan. Siksi olen täysin tietoinen siitä vastuusta, joka kuuluu sen toimielimen jäsenelle, jota on aivan oikein nimetty Euroopan unionin rahoitukselliseksi omatunnoksi ja joka harjoittaa tätä tehtävänsä sekä valvonnan kautta että esimerkin kautta koska tuomioistuimen tehtävä on valvoa kansalaisten varojen käyttöä, veronmaksajien varojen käyttöä, niin sen rooli Euroopassa on sama kuin korkeinten valvontaelimien rooli kansallisella tasolla. Ja uskon, johtuen pitkästä kokemuksesta niin julkisten varojen valvojana ja erityisesti tuomioistuimen jäsenenä, uskon voivani tuoda tärkeän panoksen Euroopan unionin budjetin valvontaan. Olen tietoinen siitä, että meillä on nyt edessämme suuria haasteita tässä näinä hyvin vaikeina aikoina. Ja tämä maailmanlaajuinen kriisi, joka on nyt koskettaa taloutta ja rahoitusalaa ja sen vaikutukset julkiseen Äh, sektorin, niin EUn täytyy vielä tarkemmin katsoa, miten äh, kansalaisten äh, määrärahoja käytetään. Ja siksi ulkoisen tarkastajan rooli on tänä päivänä vieläkin tärkeämpi ja sillä on toimielinten puitteissa erittäin keskeinen rooli. Tämän tehtävän erityispiirre on, kuten sanoin, se, että tehdään äh, läheistä yhteistyötä lainsäädäntöelinten kanssa, jotka edustavat suoraan äh, kansalaisia. Ja demokraattisissa äh, hallinnoissa niiden viimekätinen tehtävä on arvioida, onko julkisia määrärahoja käytetty oikein. Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen tämä yhteys on vieläkin voimakkaampi, jos katsotaan sen historiaa. Ei ole mitenkään sattumaa, että kun tilintarkastustuomioistuin perustettiin Brysselin sopimuksella vuonna 1975, se eh, tapahtui samanaikaisesti, kun Euroopan unioni sai omia varoja ja kun Euroopan parlamentille annettiin tärkeitä Ähm, budjettivaltuuksia. Ja siksi minusta on mukava muistuttaa täällä siitä, että Heinrich Aigner, äh, joka ennen oli, tilin, äh, oli talousarvon valvontavaliokunnan puheenjohtaja, äh, että hän 70-luvun alusta asti väsymättä vaati, että luotaisiin riippumaton yhteisön määrä, varojen valvontaelin. Ja näen tässä selkeän merkin, että tilintarkastustuomioistuin täytyy tehdä läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa, erityisesti tämän valiokunnan kanssa. Tämä yhteistyö on ollut ja se on erittäin hedelmällistä ja sitä voidaan vahvistaa entisestään. Minulle on suuri kannustin ajatella, että että voin osallistua ähm, sellaisen toimielimen työhön, jonka tehtävä on näin tärkeä, ja tuoda korteni kekoon tässä erilaisten kulttuurien yhtälössä, joka luo unionin hengen ja joka on sen voimavara. Voin vakuuttaa teille, että jos saan teidän luottamuksenne, niin aion täyttää jäsenen tehtäväni täysin riippumatta rehellisesti ja avoimesti. Kiitoksia. Mr. Rosso. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Hän voi esittää lisää kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Russolle. Kiitoksia alustuksestanne. Ja esittäisin teille yllättävän kysymyksen. Se liittyy keskusteluun, jota olemme käyneet täällä tänään onko teitä ehdotettu ehdokkaaksi Italian hallituksen toimesta? Haluan kysyä teiltä tätä, oletteko tietoinen siitä, että eh, oletteko tietoinen, oletteko eh, Montin vai Berlusconin ehdokassa? Ja toiseksi kysyisin teiltä viimeisessä eh, vastauksessa viimeiseen kysymykseen, kun kysymme siitä, jos parlamentti ei teitä hyväksy. Täältä ei tule aivan selväksi. Tässä saattaa olla myös käännöskysymys, käännösongelma kysymyksessä. Tästä ei tule selväksi. Te sanotte tässä, että kysyisitte Italian hallitukselta, Montin hallitukselta siis, jos parlamentin kanta on kielteinen ja minusta vaikuttaa tämäkin mielenkiintoiselta ajatellen tilintarkastustuomioistuinta, koska te olette e, Italiassa vastaavassa tehtävässä. Te olette ollut varsinkin puolustusalalla e, ja e, Kyseessä ne on paljon eh, julkisia tarjouskilpailuja ja hankintoja. Eh, te olette ollut mukana hyvin merkittävillä hetkillä ja olette osallistunut eh, tilintarkastukseen Italian puolustusministerin missä kyse oli Eurofighter-kysymyksestä amerikkalaisia koneita, joissa on käytetty valtavasti julkisia varoja. Ymmärrän, että tässä oli myönteinen päätös tilintarkastustuomioistuimesta, ette sano tässä aivan selvästi, eh, mihin päästiin, eh, päästinkin säästöihin eh, vai millä tavoin teidän osallistumisenne tällä merkittävällä hetkellä edesauttoi. Ja lopuksi vielä nyt tulee aivan selväksi, että äh, on tiettyjä ongelmia ja miten tehdään yhteistyötä äh, jäsenvaltioiden kanssa ja yhteistyöelinten kanssa budjettiyhteistyössä, kun kyseessä on Eurooppa äh, varojen jaettu budjetti kun puhutaan kansallisesta tilintarkastustuomioistuimesta, miten voitaisiin parantaa yhteyksiä kansallisiin tilintarkastustuomioistuimiin, minkälaista dynamiikkaa voisi tässä käyttää neuvosto, jotta se voisi parantaa yhteistyötä. Voit Voitteko äh, vastata englanniksi äh, tai ranskaksi jompaan, johonkin näistä kysymyksistä, joita puhutte äh, hyvin? Niin, jos minun pitäisi vastata, vastata toisella kielellä, voin ehkä vastata espanjaksi. Kiitän kovasti kysymyksistänne, jossa käsiteltiin monia hyvin tärkeitä kysymyksiä. Minä aion jatkaa nyt kuitenkin niin kuin haluatte, niin ranskaksi. Ja Eh, ehkäpä englanniksikin. Mm, eh, eh, Ensimmäinen kysymys käsittelee nimitystä sellaiseen hallituksen taholta, joka ei ole enää Italiassa vallassa. Mutta Italiassa on erityinen tilanne, mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen jäsenten nimittämistä, sillä kun kirjallisia normeja ei ole, meillä on tapa, käytäntö, jota on säännöllisesti noudatettu. joka tekee tästä prosessista täysin ei-poliittisen, eli ensimmäisen tilintarkastustuomioistuimen italialaisen jäsenen nimityksestä lähtien Italian hallitukset, ja siellä hän on ollut joka suunnalta, on rajoittunut siihen, että se pyytää tilintarkastustuomioistuinta nimittämään tuomarin ehdokkaaksi. Ja Italian tilintarkastustuomioistuin on aina tehnyt nimityksen Se ei ole mikään pohjat, mikään suora valinta äänestys, vaan meillä on sisäinen kilpailu. Meillä on säännöt, me minä vain toki dokumentoida muodolliset säännöt, mitkä koskevat minun tapausta. Meillä on aina ollut tällainen ää, tilintarkastustoimistomen sisäinen kilpailukutsu. Ehdokkaat on valittu. CVTn pohjalta, jotka on etukäteen määritelty kriteerien mukaan asetettu. Saadaan esimerkiksi tietty määrä pisteitä jokaisesta virkavuodesta aina annetaan pisteitä ää, kokemuksesta ja myöskin kansainvälisestä kokemuksesta. Hyvin täsmälliset lukuarvot. Ja aina, myös minun tapauksessa, Italian hallitus on aina tilintarkastustoimikselta nimityksen, Se on aina hyväksynyt sen ja er, välittänyt sen Euroopan neuvostolle. En ole mikään hallituksen ehdokas. Tämä on pikemminkin tekninen nimitys, jonka hallitus on aina hyväksynyt. Tietysti perussopimusten mukaan, joka mukaan tilintarkastustoimistomme jäsenten pitäisi periaatteessa olla kansallisten valvontaviraston jäsen. Mitä sitten tähän jälkimmäiseen kysymykseen tulee? Kiitän vielä kerran kysymyksestä. Sallit, että minun selkeyttää ajatteluani. Mainitsen hallituksen vastauksessani, koska, koska tässä tapauksessa on institutionaalinen ehdokkuus, ei yksilöllinen ehdokkuus. Minusta on loogista. Hallitus olisi mainittua. Mutta tämmöisessä tapauksessa minä en voisi sitten enää olla ehdokas, koska parlamentin ää, tuki on vä- välttämätöntä tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle. Kolmas kysymys. Haluaisitte tietää auditoinnista. Kysymys oli hyvän rahoitushallinnan tarkastus, ei säännönmukaisuustarkastus. Ja tässä oli hyvin tiivistettynä tällaisen arvio. Tulos ei kysymys ole hyvästä huonosta. Tässä oli joukko huomioita. Kysymys oli esimerkiksi menettelystä. Tämä liittyy esimerkiksi tähän muistioon, jonka puolustusministeriö oli laitanut laitunut Yhdysvaltojen kanssa, siinä oli huomautettavaa, koska siinä ei tiettyjä lausekkeita ollut hyvin hyödynnetty. Voisin sanoa, että huomioittani pohjalta he käyttäisivät vähemmän rahaa tulevissa tapauksissa – Mä näin vähän aikaa, kun on käsillä, emme voi sanoa enempää tästä. Ja sitten kans, suhteet kansallisiin tilintarkastuselimiin on ratkaisevaa, tiedätte paremmin kuin minu, minä, että 80 prosenttia eurooppalaisista varoista hallinnoidaan tämän hajautetun tai yhteisjärjestelmän kautta – koska tilintarkastustoimistomien ja kansainvälisten toimistomien tilintarkastajien suhde on läheinen. Tämä on tietysti artiklassa 287 perustamissopimuksessa, mutta myös varainhoitoasetuksessa se 2006 uudessa versiossa, sen artiklassa 53, jossa komissiolla on tämä vastuvapauden myöntämisprosessin yhteydessä sen on esitettävä vuotuiset yhteenvedot kansallisista varojen hallinnoinnista lausunto. Joten olettaisin, että kansalliset tarkastusviranomaiset ja erityisesti tämä valiokunta parlamentissa seuraisivat tätä aspektia – tehostaakseen tätä suhdetta edelleen? I have the... Kiitoksia. Tällä hetkellä minulla on neljä puheenvuoropyyntöä. Onko lisää puheenvuoropyyntöjä? Haluaako kukaan muu? Jos näin ei ole, niin äh, sitten annan ensin puheenvuoron tai ehdotan, että äh, kysymykset ovat kaksi minuuttia. Ja sitten eh, herra Merussa vastaa. Rivellini, kaksi minuuttia. Uh, Voitte itse päättää. Patricia Lee, uh, for me is the same. Minulle on aivan sama. Ne voitte keskenään ne sopia. Olkaa hyvä. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen italialainen, tunnen italialaiset säädökset ja arvostan sitä, miten Russo puhui siitä, että tilintarkastustuomioistuin Italiassa on riippumaton politiikasta. Itse asiassa tilintarkastustuomioistuin on todellakin poliittisten instituutioiden vastapuoli. Hänen tekninen nimitys on riippumaton mistä tahansa hallituksesta. Hallitus välittää nimen, mutta se ei siis ole riippuvainen hallituksesta. Nyt haluaisin esittää kysymyksen. Yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin välillä erityisesti sen ja talousarvion valvontavaliokunnan välillä on vahvistunut vuosien aikana. Kaikista ponnisteluista huolimatta on tarpeen toimia, jotta tämä synergia olisi vieläkin vahvempi ja konkreettisempi. Ella Russo, miten eh, aikoisitte toteuttaa tämän? Kiitoksia. No, I'd like to have the whole list first and then you answer. Ei, haluaisin ensin eh, koko listan ja sitten vastaatte kaikkiin kerralla. Edustaja Rivellini. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kysyä Eera Russolta, miten hän aikoo parantaa yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin välillä, koska täällä Euroopassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on palvella eh, Euroopan parlamenttia, vaikka se onkin riippumaton. Ja siksipä kysyn teiltä, miten ajattelette parantaa tätä yhteistyötä kahden toimielimen välillä ja miten, mitkä ovat ne menetelmät, joita aiotte käyttää tämän yhteistyön parantamiseksi. Ja lisäksi kysyn teiltä, hyvin usein Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee kansallisia tarkastuksia, kansallisten tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksia. Nyt täytyy varmistaa, että määrärahoja on käytetty oikein. Uudistus, joka parantaisi kansallisten tilintarkastuselinten ja eurooppalaisen tilintarkastustuomioistuimen välistä yhteistyötä vähän enemmän tämän Ranska- ja Italian mallin mukaisesti, jossa tilintarkastustuomioistuimilla on myös mm, oikeudellisia tehtäviä. Voitaisiinko tätä soveltaa myös Euroopassa? Ja viimeiseksi, millaisia muutoksia aikoisitte tehdä tilintarkastustuomioistuimen rakenteeseen, jotta siitä tulisi tehokkaampi? Onko teillä joku ajatus, jonka voisitte esittää tälle valiokunnalle? Kiitoksia. Thank you. Then... Kiitos. Kiitoksia. Kovin vaikuttavaa. Millainen kielitaito teillä on? Hienoa, huomasin, että puhutte myös saksaa, joten kovasti odotan, että saan kuulla äidinkieltäni teiltä. Italiahan on suuren turhautumisen aihe nimenomaan täällä talousarvion valvonnassa kymmenen vuoden ajan. Tästä puhuimme tänä aamuna jo espanjalaisen ehdokkaan kanssa. Kymmenen vuoden ajan Espanja on ollut rakennerahastojen virhelistan ähm, kärkipäässä, äh, kärjessä ja heti sen perässä tulee Italia. Mitä me nyt teemme sitten? Italian 25 valvontaelintä, se on ongelman osa eikä ratkaisun osa. Meillä on useita ongelmia erilaisten äh, hallinnon elinten kanssa, erityisesti sen Mm, alueen hallinnon kanssa, josta te tulette kampanjan hallinnon kanssa? Nyt minä varmaan sanoin väärän paikan. Mitä me voisimme tehdä, jotta voisimme helpottaa Italian hallintoa mm, paremmin käsittämään EUn määräyksiä. Millaisen neuvon antaisitte itse ja mikä on teidän roolinne? Olisin iloinen, jos te ottaisitte erittäin vahvan roolin tässä asiassa. Mr. Söndergaard. Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja, herra Söndergaard. Kiitos, puheenjohtaja. Olen huomannut, että teillä on runsaasti kokemusta. No se kysymysten kanssa. Esimerkiksi esimerkiksi Italian tilintarkastus elimen hallituksen kanssa, joka, joka kymmenen vuotta olette käsitelleet näitä kysymyksiä. Olette olleet myös tekemässä Euroopan aluerahaston kanssa. Voisitteko antaa teidän arvion, mikä teistä on kaksi, kolme, viisi ongelmallisimpia maita, jossa on isompia petoksia niinä vuosina – aluerahastossa, niin ne voisivat mitä tuodette. Voitteko te sitä arvion? Onko täällä tapahtunut parantumista, kun Italian hallitus pyrki parannuksiin? Mutta ihan konkreettisesti voisitte kertoa, mitä parannusta on tapahtunut näiden asioiden suhteen. Thank you, Mr. Rosso. Kiitoksia, herra Russo. Voisitko vastata? Teillä on noin viisi minuuttia aikaa. Ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, vaikka huomaankin, että, se, että ei ole helppoa näitä kaikkia näin mielenkiintoisia kysymyksiä ehm, ja argumentteja käsitellä muutamassa minuutissa. Yritän vastata yhdessä niihin kysymyksiin, jotka olivat samankaltaisia, mitä herra Patriciano ja Rivellinin kysymyksiin erityisesti tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välisiin suhteisiin liittyviin kysymyksiin. Ja vastaan tässä myös edustaja Ajala Senderin kysymykseen Tämä aihe on todella tärkeä. Eurooppalainen lainsäädäntö on alusta asti sen ymmärtänyt, koska eh, tilintarkastustuomioistuin ulkoisena tarkastajana syntyy sillä hetkellä, jolloin Euroopan parlamentti saa eh, budjetin valvontaoikeuksia – Ja se toimii ikään kuin teknisenä elimenä ja tukena, joten tämä suhde on todella välttämätön. Järjestelmä on jo mielestäni varsin hyvin toimiva ja se perustuu tähän vastuvapausmenettelyyn. Meillä on jo eräänlainen toimiva kehä, hyvä kehä, jossa saadaan tietoja ja palautetta välitään tietoja ja palautetta tilintarkastustuomioistuimen ja tämän valiokunnan välillä, koska tilintarkastustuomioistuin löytää riskejä budjetista, keskittyy niihin valvonnassaan, kertoo parlamentille ne valvontojen tuloksen, parlamentti käyttää sitä vastuuvapausmenettelyssään ja antaa suosituksia, jotka taas palaavat tilintarkastustuomioistuimeen palautteena tulevia tarkastuksia varten. Lisäksi tällä valiokunnalla on erityisasema, koska sillä on myös jatkuvan valvonnan oikeus parlamentin työjärjestyksen mukaan. Ja nyt mielestäni tätä yhteyttä pitäisi vielä vahvistaa. 219 artiklan mukaisesti sen mukaan Komission täytyy noudattaa parlamentin vastuuvapaussuosituksia, koska tilintarkastustuomioistuin on, sillä on mahdollisuus järjestää laajaa seurantaa ja aloittaa vielä uudetkin tarkastukset varainhoitoasetuksessa on nyt periaate, jonka mukaan komission täytyy julkaista vuosittainen lista näistä kansallisten viranomaisten DAS-lausumista ja siitä tilintarkastustuomioisto voi sitten lähteä seuraavia tarkastuksia varten. Sitten yhdistän tähän suhteet kansalliseen tarkastuselimiin, koska Tämä tarkoittaa, että kansalliset tilintarkastustuomioistuimet, jotka tarkastavat ähm, määrärahan käyttöä kansallisten viranomaisten taholta, äh, olisivat sitten enemmän mukana näissä menettelyissä ja tämä liittyy myöskin näihin kansallisiin äh, tarkastuslausumiin. Mitä tulee tähän rakenteeseen, niin minun mielestäni tällä hetkellä nyt kun on luotu nämä jaostot, on pystytty löytämään hyvä kompromissi. Ja joka, varmistettu, että jokainen jäsenvaltio, sen historia ja sen perinteet ovat edustettuina. Edustaja Gresslen kysymys. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Mutta mielelläni vastaisin kyllä italiaksi tähän kysymykseen. En pysty nyt menemään eh, liikaa yksityiskohtiin. Meillä ei ole aikaa siitä eh, liittyen valvontaan Italiassa. Varmasti siellä on paljon ongelmia. Italialla on tapana luoda hienoja säädöksiä, eh, jotka eivät käytännössä aina ole niin helppo ja toteuttaa. Uskon, että avain vastaukseen löytyy tästä mekanismista, joka on syntymässä, nimittäin nämä komission vuosittaiset yhteenvedot, jotka koskevat nimenomaan näitä kansallisten, kansallisia tarkastuslausumia. Ja toivottavasti tällä tavoin lyhyessä ajassa saadaan parannettua tilannetta sekä parlamentissa että tilin, Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa että kansallisissa tilintarkastuselimissä. Sitten viimeinen kysymys liittyen petoksiin. Minä olen näitä asioita seurannut pitkään. Olen nähnyt, kuinka Uklaf ja sitten Olaf on syntynyt. Olen myöskin lukenut osallistunut tämän Uklafin kertomuksen tekemiseen ja olen siis tietoinen tästä ongelmasta. valvojan rooli ei mielestäni voi olla se, että se, hän selvittää petoksia, koska hänellä ei ole siihen välineitä, ei tutkimusmateriaalia mutta hänen tehtävänsä on ehkä vieläkin tärkeämpi, nimittäin ennaltaehkäisy ja se, että hän tunnistaa mahdollisia riskialueita ja että hän seuraa yksittäisiä tapauksia, jotka saattavat äh, aiheuttaa petosepäilyä ja hyvän hallinta tarkastusten kautta osoittaa järjestelmien heikkouksia ja tehdä konkreettisia ehdotuksia, jotta nämä järjestelmät näitä järjestelmiä voitaisiin parantaa. Tällä tavoin hän voi varmasti tehdä tehokasta työtä. Jos minut nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, voin vakuuttaa teillä, että kiinnitän erityistä huomiota tähän hyödyttäen myös kokemustani toivottavasti rakennerahastoista. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuten tapana on ollut, viimeinen puheenvuoro esittelijälle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Ruusaa näistä vastauksista ja kollegoita kysymyksistä. Tällä tavoin me olemme selventäneet paljonkin Italian ehdotusjärjestelmää. Ja näin näemme, että tällä tavoin poliittinen väri häipyy pyrittäessä tilintarkastustuomioistuimeen ja nyt kun katsomme tätä tapausta. Se saattaa olla hyvinkin mielenkiintoinen. Haluan kiittää teitä. Nyt, meillä on nyt varmasti tarpeeksi näkökohtia, joiden no-, nojalta voidaan tehdä päätös. Kiitos. Thank you very much. I think we have come to the... Kiitoksia eh, oikein kovasti. Me olemme tulleet päätökseen tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaiden kuulemisessa. Nyt haluaisin eh, keskeyttää kokouksen muutamaksi minuutiksi ja jatkamme suljetuin ovin, joten pyytäisin, että kaikki, joilla ei ole tehtävää täällä kokouksessa, poistuvat huoneesta sillä aikaa. Kiitos.